da República Portuguesa. Portugalin tasavallan presidentti. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Olkaa hyvät ja istuutukaa paikoillenne. Meillä on suuri kunnia, hyvät kollegat täällä vasta ottaa Portugalin presidentin Anibal Cavaco Silvan. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Hyvät naiset ja herrat, meillä on täällä harvinainen tilaisuus. Meillä on kaksi henkilöä täällä, jotka ovat vaikuttaneet hyvin paljon Portugalin ja Euroopan suhteisiin. Ja ja me, meillä on ollut Portugalilla erittäin suuri vaikutus näissä integraatiokysymyksissä ja meillähän on ollut muitakin ollut tilanne, jossa aikana kun tämä ma, hän on ollut Anibal Cavaco Silva on ollut pääministeri ja Barroso oli samoihin aikoihin valtiosihteeri ja sen jälkeen hän, hänestä tuli myöskin pääministeri. Mutta Euroopan integraation asiassa heillä oli hyvin paljon vastuuta ja hyvin paljon vaikuttivat siihen. Eli hyvin monissa toiminnoissa nämä molemmat henkilöt ovat olleet mukana Eurooppaa rakentamassa. Tervetuloa sekä presidentti Kanivel Kavako Silva että puheenjohtaja Barroso. Hyvät naiset ja herrat, minä annan puheen Portugalin presidentille. Arvoisa puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, eh, hyvät eh, naiset ja herrat, eh, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä kutsusta, jonka sain tulla puhumaan tänne Euroopan parlamenttiin. Minä kunnioitan syvästi Euroopan parlamenttia. Sillä on keskeinen rooli Euroopan unionissa. Niin kuin sanoin täällä jo 2007 vuonna syyskuussa, minä tunnen erittäin hyvin Euroopan parlamentin työskentelyn miten se tekee töitä Euroopan integraation hyväksi. En unohda sitä tukea, jonka itse olen saanut silloin, kun olin parlamentissa, tai olin pääministerinä, sain tukea parlamentista 1992 vuonna, silloin kun Portugali oli puheenjohtajavaltio. Parlamentti on kehittynyt Maastrichtin sopimuksen myötä ja sen jälkeen Lissabonin sopimuksen myötä. Siinä on vahvistettu parlamentin roolia lainsäätäjänä ja se on tasavertainen neuvoston kanssa. Näin ollaan annettu demokraattista oikeutusta Euroopan unionille, on syvennetty kansalaiskulttuuria Euroopassa. Ja haluaisin hiukan miettiä teidän kanssanne tätä nykytilannetta, jossa olemme. Elämme kriisissä ja se pätee myös Eurooppa-hankkeeseen. Viime vuosikymmeninä Euroopan unioni on noussut esiin ainutkertaisena poliittisena mallina muuallekin maailmassa. Me olemme saaneet aikaan vapaan liikkuvuuden, olemme poistaneet rajoja, myös tiedon ja kulttuurin liikkuvuus, yhtenäismarkkinat, se on suurin talousblokki maailmassa. Meillä on yhtenäinen valuutta ja olemme vahvistaneet myös yhtenäistä tunnetta mutta valitettavasti me emme välttämättä inspiroidu itsestään selvästi Euroopan unionin perustajaisien ajatuksista. Euroopan unioni on heikko ja joissakin maissa ollaan lamassa. Työttömyys on dramaattista todellisuutta. Nämä ovat sellaisia haasteita, joita edessämme on tällä hetkellä ja emme vieläkään ole päässeet niiden yli emme ole löytäneet tehokkaita ratkaisuja. Niinpä nykyolosuhteissa ei ole yllättävää, että on merkittävä kuilu päättäjien ja kansalaisten välillä. Vuonna 1985, 12. kesäkuuta, Portugali tuli mukaan Euroopan unioniin sitoutui Euroopan unionin jäsenyyteen. Ja tällä tavoin vahvistettiin demokraattista prosessia Portugalissa. Näin panostettiin myös siihen, miten oma maani on kehittynyt. Tämän jälkeen Portugali on ollut mukana ja vahvistanut Eurooppa-hanketta. Eurooppaan Portugali on tuonut oman perintönsä Atlantin ylisen vuoropuhelun oman kielensä ja kulttuurinsa. Meidän yhteytemme Afrikkaan ja latinalaiseen Amerikkaan, tämä diaspora, niin että olemme löytäen tiemme ympäri maailmaa. Me olemme tuoneet Euroopan unioniin myös kansainvälistä yhteisöä siitä yhteisöstä, jossa puhutaan Portugalia. Tämä on meidän panoksemme Euroopan unioniin, meidän työpanoksemme ja arvojemme rinnalla. Portugali kärsi varsin paljon talouskriisistä. Sillä on vaikutukset, sosiaaliset, taloudelliset vaikutukset. Aivan viime vuosina olemme käyneet läpi hyvin vaikeita aikoja. Portugalin taloudessa 2012 vuonna Portugali pyrki kovasti täytäntöön panemaan nämä sopeutusohjelmat, joita kansainväliset instituutiot suosittelivat sille. Budjettistilanne on paljon epäsuotuisampi kuin olimme ajatelleet vuosia sitten omassa maassani. Me olemme olleet lamassa jo kymmenen vuosineljännestä. Työttömyys on 17,7 prosenttia ja nuorisotyöttömyys 42 prosenttia. Edelleenkin on suuri vaara, että ihmiset joutuvat köyhyyteen Portugalissa. Portugalilaisilta on pyydetty varsinaisia uhrauksia. He ovat osoittaneet vastuullisuutta, solidaarisuutta ja auttaneet keskinäisesti toisiaan, kun on pyritty pääsemään yli tämän dramaattisen tilanteen viime kuukausina ja vuosina. Hyvät naiset ja herrat, että tämä kriisi osoittaa, missä määrin Euroopan unionin jäsenvaltiot riippuvat toisistansa ja missä määrin euroalueen, maara, euroalueen maat varsinkin ovat toisistaan riippuvaisia. Tämä on looginen tulos siitä integraatiotasosta, johon olemme päässeet. Nyt ei ole mahdollista erottaa yhden jäsenvaltion tilannetta Euroopan unionin tilanteesta kokonaisuutena. Tällä hetkellä olemme unionina paljon muutakin kuin äh, löyhä markkinayhteisö tai valtioiden yhteenliittymä. Meidän täytyy tunnustaa, että viime vuosina Euroopan unioni on merkittävästi pyrkinyt tukemaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat vaikeissa taloustilanteista ja pyrkivät saamaan budjettinsa tasapainoon ja haluavat koordinoida talouspolitiikkaansa. Euroopan keskuspankki omalta osaltaan on luvannut, että se puuttuu eh, valtionvelan sekundäärimarkkinoilla asioihin ilman rajaa ja tällä tavoin pyritään lopettamaan nämä keinotteluhyökkäykset Eurooppaan aluetta kohtaan. Tämä kriisi on osoittanut Euroopan unionissa heikkouksia. Me olemme hyvin hitaasti ja heikosti vahvanneet, vastanneet kriisiin. Tässä ei olla onnistuttu ja toinen asia, missä ei olla onnistuttu, on saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. 2012 euroalue supistui 0,6 prosenttia BKT, BKTlla mitattuna, ja tämä jatkuu edelleen 2013 vuonna. Työttömyys on eh, ollut jatkuvasti eh, ongelmana viime vuosina. 26 miljoonaa ihmistä on työttömänä, 5 miljoonaa heistä on nuoria. Euroalue on menossa kohti eh, kuudetta, kuudetta perättäistä vuosineljännestä, jossa on ollut supistuva kasvuluku. Ja nämä ovat erilaiset trendit kuin mitä näkyy Yhdysvalloissa ja Japanissa tällä hetkessä. Liian pitkän aikaan me olemme keskittyneet budjettikuriin sen sijaan, että olisimme korjanneet epätasapainoa julkisissa talouksissa, koska olisi nyt tärkeää saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Useissa jäsenvaltioissa yritykset ovat hyvin vaikeassa rahoitustilanteessa. Tämä on johtanut siihen, että luottamus on vähentynyt myös sijoittajien keskuudessa. Portugalin on pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin budjettivajeen korjaamiseksi. Julkinen kulutus on vähentynyt, se on johtanut kuitenkin työttömyyteen ja sosiaaliset seuraukset ovat ikävät. Sellaiset maat, jotka ovat täytäntöön, täytäntöön panneet budjettikuritoimia, siellä on myös supistettu taloutta, julkista taloutta ja osittain se on johtanut myös Euroopan unionin lamaan. Ja tämä tilanne on ristiriidassa muiden talousyhteisöjen rinnalla muualla maailmassa. Euroopan komissio varoitti kyllä ja parlamenttikin varoitti siitä, että nyt pitää tehdä töitä, jotta saadaan aikaan työpaikkoja ja talouskasvua. Mutta siitä huolimatta prioriteetti asemassa oli budjettivajeiden korjaus. Joulukuussa 2011 komission puheenjohtaja sanoi, että me emme voi rakentaa omaa talousunionia ainoastaan kurille ja sanktioille. Me tarvitsemme sellaista Eurooppaa, jossa on työllisyyttä ja kasvua. Ja hyvin moneen otteeseen me olemme kuulleet, että ihmiset täällä parlamentissa kaikista poliittisista ryhmistä edustajat, myös teidän poliittinen ryhmänne, hyvä puhemies. Me olemme kuulleet, että täällä vedotaan siihen, että pitää siirtyä pois jo siitä, että budjettikuri on etusijalla. Siitä huolimatta mm, nyt on tuhlattu aikaa, kun on pyritty korjaamaan rahoitus- ja talousongelmat tietyissä maissa. Ja siinä on kärsinyt kasvu ja työllisyys. Ja sitten ne maat, jotka käyvät läpi hyvin vaikeita ohjelmia, joilla pyritään korjaamaan budjettivajeita. Mitä näissä sitten olisi voitu tehdä? olisi voitu ottaa käyttöön aikaisemmin automaattiset vakautustoimet. Ehkä ei olisi pitänyt painottaa niin paljon sitä, että vähennetään budjettivajeita. Nyt Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat hyvin riippuvaisia toisistansa taloudellisesti. Nyt pitää vahvistaa talouspolitiikan koordinointia meidän maamme eivät voi yksin ratkaista ongelmiaan, mutta toisaalta taas Eurooppa-tasolla meillä ei ole täysin välineitä, joiden avulla voisimme tehokkaasti hoitaa talouspolitiikkaa yhteisesti tai finanssipolitiikkaa. Meidän välineemme eivät riitä tällaiseen että voisimme hoitaa nykyongelmat tai sitten varautua tulevaisuuteen. Me tarvitsemme aidon talous- ja rahaliiton kaikissa tänään tämän sanan merkityksissä. Ajatellen budjettia, talouspolitiikkaa ja pankkeja. Tämä pitäisi olla keskeinen tekijä Euroopan unionin strategiassa. Nyt on paljolti panostettu siihen, miten saadaan aikaan parempi integraatio EU:ssa. Esimerkiksi tämä eh, talous- ja rahaliiton suunnitelma, jota komissio on esitellyt. Parlamentti on tässä keskeisessä roolissa ja olen varma siitä, että te täysin täytätte vastuun ja odotukset, joita, joita kansalaisilla on. Assim como o sucesso da Europa é fundamental. Puhemies, Euroopan menestys on äärimmäisen tärkeää myöskin Portugalille, kuten myös Portugalin menestys Euroopalle. Portugal voi luottaa EUn toimielinten tukeen ja kumppanimaittensa tukeen ennen kaikkea, kun puhutaan talouskasvun edistämisestä ja työllisyyden edistämisestä. Ja tässä on montakin asiaa, jolla asiaa voidaan viedä eteenpäin. Ensin, ensinnäkin meidän täytyy saada PK-yritysten rahoituspuitteet kuntoon ennen kaikkea. Euroopan investointipankki ja rahoitus, anteeksi, äh, rakennerahastot voivat toimia asianmukaisesti vain tässä tilanteessa. Ja tarvitsemme tukea myöskin Euroopan keskuspankilta, jotta voimme saada aikaiseksi euroalueen sisäisen kassavirran. Pankkiunioni on saatava aikaiseksi mahdollisimman pian ja on äärimmäisen tärkeää taistella luottomarkkinoiden fragmentoitumista vastaan ja valtion velan siirtymistä pankkisektorille niin, että rahoitus voi tapahtua tasapainoisesti ja kilpailukykyisesti. Tärkeää on myöskin poistaa liiallinen taakka, joka liittyy luottojen hintaan yrityksille joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Portugalissa. Tämä luottokriisi ja luottojen äärimmäisen korkea hinta yrityksille Portugalissa on niin korkealla tasolla, että se on paljon, paljon korkeammalla kuin muualla Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Ja tämä heikentää kilpailukykyämme ja vaikuttaa investointipäätöksiin ja luo aika oikeutetun tunteen epäoikeudenmukaisuudesta yrityksille, jotka ovat saneeraus- tai mukautusohjelmien käsissä. On tärkeää tietää, että niillä on mahdollisuus Euroopan tason kannusteihin ja rakenteelliseen tukeen, jotta voitaisiin lisätä kilpailukykyä myöskin maailmanmarkkinoilla. Tähän vaikuttaa merkittävästi myöskin julkisen velan tilanne. Yritysten pitäisi pystyä väliaikaisesti käyttämään hyväkseen myöskin verokannusteita. Ja sitten haluaisin kommentoida vielä lyhyesti monivuotista rahoituskehystä. En pelkästään ymmärrä, vaan olen täysin samaa mieltä monien tämän parlamentin järjest- äh, jäsenten kanssa siitä, että Euroopan neuvosto ei ole välttämättä toiminut riittävän ponnekkaasti. Ja oma tavoitteeni olisi saada mahdollisimman nopea yhteisymmärrys neuvottelussa neuvoston kanssa, koska Portugalin pitäisi lopultakin saada pääsy markkinoille takaisin ja sitä varten tarvitsemme ulkoista rahoitusta ja tämä puolestaan vaatii luottamuksen nousemista. Onnistuneita askeleitakin on otettu tänä vuonna ää, aikaisemmin. Laskettiin liikkeelle viiden ja kymmenen vuoden valtion mutta me tarvitsemme edelleen tukea kumppaneiltamme Portugalin velan maturiteetin pidentäminen on mahdollinen askel oikeaan suuntaan. Ja tämä tekisi mahdolliseksi myös mahdolliseksi sen, että Portugalisi olisi, Portugal olisi luottokelpoinen tai Euroopan pankin äh, sekundääristen rahoitusmekanismien piiriin luottokelpoinen tai valintakelpoinen. Ja me olemme päättäneet, että jatkamme tuen tarjoamista sellaisille maille, jotka ovat tiettyjen ohjelmien toteuttajia, kunnes se pääsevät takaisin markkinoille, olettaen, että kyseiset maat panevat täytäntöön edellä mainitut ohjelmat. Tällä tavalla voitaisiin viitoittaa tietä ja helpottaa pääsyämme jälleen takaisin markkinoille. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, Euroopan kulttuurinen identiteetti rakennettiin vuosia sitten yhteisten ihanteiden ja yhteisten arvojen pohjalle. Mikä erotti meidät muista oli se, että meidän aluettamme kannattelivat yhteiset arvot ja ihmisarvo. Meillä oli tietty kohtalo, joka perustui vapauteen ja oikeuteen. Ja tästä huolimatta vasta maailmansodan jälkeen, sodan, joka tuhosi tätä mannerta valtavalla voimalla, niin vasta tuon sodan jälkeen oli mahdollista rakentaa syvempi unioni valtioiden ja kansojen välille. Ellei tuota unionia olisi syntynyt, olisi vaara, että syntyy uusi tragedia ja konflikti. Se ei ole ollenkaan kaukana jossain horisontissa. Euroopan unioni on rauhanprojekti, kuten Nobelin, Nobelkomitea totesi. Perustajilla oli unelma. Rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin projekti. Ja me olemme päässeet pitkälle eteenpäin tässä vuosikymmenten saatossa tuolla tiellä. Meillä on yhteismarkkinat ja nyt olemme siirtymässä aitoon talous- ja rahaliittoon ja ollaan siirtymässä myöskin kohti poliittista unionia. Eurooppa on nyt yhteinen foorum nuorille ihmisille, jotka voivat siirtyä alueelta toiselle ilman rajoja. Meillä on uusi sukupolvi täällä Euroopassa. Uusi sukupolvi, joka syntyi tähän maailmaan ja on kasvanut siinä, eikä tunne muuta todellisuutta. Rauhan nimissä meidän täytyy koota yhteen ponnistuksemme, jotta saisimme rakennettua vahvemman, vapaamman Euroopan yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden kautta. Me olemme Eurooppa historiallisista syistä, mutta oma valintamme oli rakentaa tämä tai perustaa tämä unioni ja olemme siitä ylpeitä. Se ei ollut helppoa se rakennustyö ja me otamme pitkän askeleen takaisin päin, jos hylkäämme tuon yhtenäisyyden, unionin ja solidaarisuuden aatteen, jolle se perustettiin. Ja jos luovumme kaikesta siitä, mitä olemme jo saavuttaneet taloudellisen ja poliittisen unionin saavuttamiseksi, joka kilpailee menestyksekkäästi myös maailman areenoilla. Euroopan unionin valtioille ja kaikille meille on äärimmäisen tärkeää puolustaa yhteisiä etujamme. Me olemme unioni hyvinä ja huonoina päivinä. Euroopan, Euroopan kriisillä on taloudellinen ja rahoituksellinen ulottuvuutensa, mutta samanaikaisesti se nähdään myöskin demokraattisen oikeutuksen kriisinä. Euroopassa on ihmisiä, jotka kokevat yhä suurempaa pettymystä johtavian kohtaan ja on olemassa huolestuttavia merkkejä siitä, että tämä unioniprojekti ei olekaan enää niin innoittava projekti kuin joskus aikaisemmin. Itse asiassa kriisi on nostanut esiin uudelleen kansalliset intressit, jotakin se, sellaista, mitkä luulimme jättäneemme jo taaksemme, ja joka johti meidät rakentamaan tätä unionia vuosikymmenten aikana, eli vapauden ja oikeuden unionin, jollaista toista ei maailmassa ole. Meillä on miljoonia työttömiä Euroopassa ja kriisi, johon vaaditaan todella eurooppalainen ratkaisu. Ja se ei ole pelkästään rahoituksellinen eikä taloudellinen ratkaisu, vaan ennen kaikkea tarvitsemme sosiaalista, kulttuurista ja poliittista vastausta, joka kohtaa ihmisten tarpeet Euroopassa. Tämä on ainoa tapa herättää uudelleen luottamus ja Euroopan päättäjien demokraattinen legiti- 2013 on kansalaisten vuosi ja 2014 on Euroopan parlamentin vaalit. Ja nämä ilman muuta muodostavat testitilaisuuden sille, kuinka kansalaiset onnistutaan laittamaan liikekannalle. Kansalaisten luottamuksen takaisin voittaminen on jotakin sellaista, joka vaatii meiltä myöskin tekoja puheiden sijaan. Jos haluamme, että kansalaiset uskovat meihin ja luottavat EUn instituutioihin, niin meidän täytyy kiireellisesti ryhtyä rohkeisiin päätöksiin näyttääksemme, että meillä on yhteinen aito ongelma ja meillä on yhteiset arvot, joilla myöskin ratkaistaan, kuten myös yhteisömetodilla. Hetki on nyt, vuonna 2013 jolloin meidän on annettava lähes kuudelle miljoonalle nuorelle työttömälle syytä juhlistaa sitä, että he kuuluvat Eurooppaan ja ovat Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy päättäväisesti ryhtyä edistämään taloudellista kasvua ja suitsimaan nuorisotyöttömyyttä. Vain tällä tavalla voimme voittaa takaisin kansalaisten luottamu- luottamuksen yhtenäiseen Eurooppaan. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, Schumannin julistuksessa todetaan, että Eurooppa ei synny hetkessä ja kerralla, yhdellä kerralla tai yhden suunnitelman mukaisesti. Se rakennetaan konkreettisten saavutusten kautta, jotka ensin luovat todellista solidaarisuutta ja yhteisvastuuta. Minä en pystyisi ilmaisemaan asiaa paremmin, jos yritetään kuvailla niitä haasteita, joita meidän edessämme on ja kuinka ne tulee kohdata. Aidon solidaarisuuden yhteisvastuun nimissä on nyt aika osoittaa konkreettisia saavutuksia kansalaisille niin, että Euroopasta voi tulla se alue, jolla toivo elää ja jota meidät kaikki on kutsuttu rakentamaan. Kiitoksia paljon arvon jäsenet. Kiitos tasavallan presidentille. Hyvät naiset ja herrat, minä varmaankin kaikkien teidän puolesta voin Annabel Kavako Silva